komission jäsen Georgieva. Tämä keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraava esityslistan kohta on ähm, Eera Ehrenhoiselin äh, esittelemä Ekon hallinnoima EUn humanitaarisen avun varainhoidon valvonta. Hilfe sehr, sehr Kiitoksia. Humanitaarinen apu on erittäin tärkeä aihe. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat äh, maailmanlaajuisesti suurin lahjoittaja. EKO noin 26 prosenttia, 1,1 miljardia euroa hallinnoi todella. Kuitenkin EKOn rooli on vain koordinoiva ja paikan päällä täytäntöönpano on yleensä kumppaneiden vastuulla kansalaisjärjestöjen, YK, virastojen ja myös kansainvälisten järjestöjen. Humanitaarisen avun kautta maailman heikoimmassa asemassa olevat ihmiset saavat apua ja kaikki tehottomuus maksaa todella ihmishenkiä. Initiativ. Ja tämä onkin lähtökohtana niin minun aloitemietinnössäni, että Vihdoinkin Euroopan parlamentissa seitsemän vuoden jälkeen lähdetään tutkimaan sitä, miten tehokasta on valvonta, tarkastukset ja miten tehokasta lopulta täytäntöönpano. Mitä sitten yhteistyöhön tulee ekopääosaston ja kansalaisjärjestöjen välillä? On sanottava, että ekopääosasto hoitaa tilivelvollisuutta hyvin. Vuoropuhelua on paljon kansalaisjärjestöjen kanssa ja myöskin ekopääosaston kanssa. Lisäksi on ole sanottava, että tämä puitesopimus vuodelta 2008 on tuonut etuja. Ja kun tätä sopimusta uudistetaan, on huolehdittava sitä, että jatketaan tällä samalla tiellä, jotta tässäkin kiinnitetään huomiota siihen, että että liikaa hallintotyötä ei synnytetä tulevaisuudessakaan. Mitä sitten tulee YK kanssa tehtävään yhteistyöhön, siihen suhtaudun hiukan kriittisesti. Tässä on todettava, että yhteinen toteuttaminen on hankalaa, koska näin ei ole niin helppoa valvoa varojen käyttöä. Minä olen sitä mieltä, että single audit lähestymistapa on hyvä. Toisaalta avoimuus on tärkeää. Ensinnäkin on huolehdittava siitä, että Euroopan parlamentti saa kaikki YK tilintarkastuskertomukset. Niin ei ole tällä hetkellä. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että tätä kautta Euroopan parlamentti ei riittävästi voi toteuttaa omaa valvontatehtäväänsä. Toiseksi kertomukset, joita annetaan komissiolle täytäntöönpanosta, mielestäni tulosten osalta ovat melko epämääräisesti esitettyjä. Tähän tarvittaisiin lisää sisältöä, mitä YK uudistuksiin tulee – Uudistuksethan aloitettiin, kun nähtiin skandaali Pohjois-Korean hallinnon kanssa. Nyt ei kuitenkaan ole vielä nähty edistystä. Tässä varmasti jäsenvaltiolta pitäisi vaatia painostusta YK suuntaan. Mitä sitten täytäntöönpanoon tulee? Yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa tässä on joitain heikkouksia, erityisesti mitä tulee tadosmenettelyihin. menettelyihin ne eivät ole ihan riittävät, joskus menettelyitä ei hoideta. Samoin sisäiset tarkastus- ja valvontamenetelmät ovat puutteellisia. On nähtävä, että kansalaisjärjestöt voivat myös delegoida tehtäviä, mutta kuitenkin vajorojen hoidosta kansalaisjärjestöllä itsellään on vastuu. Siksi on tärkeää, että on riittävästi valvontaa. Ja mitä tulee siihen, mitä tukea, kuinka paljon tukea maksetaan eri hankkeille hyvin erilaisia summia. Eli pitäisi ehkä huolehtia siitä, että saadaan jonkinlainen yhtäläinen järjestelmä tässä yhteydessä. Tulevaisuudessa varmasti kestävyys ja ennaltaehkäisy ovat tärkeitä. Katastrofiapu esimerkiksi. Tässä varhaisen varoituksen järjestelmät olisivat tärkeitä. Samoin se, että humanitaarisesta avusta siirretään joustavasti kehitysapuun on tärkeää. Lisäksi on huolehdittava siitä, että parannetaan ennen kaikkea alueellisten rakenteiden jälleenrakentamista. Valiokunnassa tämä mietintö sai laajan tuen ja olisin tietenkin iloinen, jos täällä täysistunnossa olisi enemmistö myös. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank, Herr Kollege Ehrenhaus. Kiitos kollega Ehrenhauser. Tulemme Catch the Eye-menettelyyn ja ensin puheenvuoro edustaja Rybikillä. Arvon puhemies, hyvät naiset ja herrat, tässä on mietintö, joka osoittaa, että Euroopan unionilla on suuri vastuu maailmassa, jonka se on itse itselleen ottanut. Ja nimenomaan ne tukitoimet, joita me teemme, niiden tulisi olla kestäviä ja ennen kaikkea tulisi huolehtia siitä, että nämä todellakin tuovat eh, tuottoa ja, ja tukea kansalaisille. Sen vuoksi tämä strategia, jota me nyt eh, tarkastelemme, esimerkiksi millä tavalla me voimme antaa energiaa käyttöön kaikkein köyhimmille alueille sen vuoksi, että energiahan on edellytys, että saadaan eh, tuettua kansalaisia ja esimerkiksi saadaan energiaa kommunikointikäyttöön, se on myös strategioiden pohjana. Meidän täytyy pyrkiä käyttämään tämän maailman resursseja myös kestävällä tavalla ja mielestäni tämä mietintö on ihan hyvä lähtökohta sen vuoksi, että valvontaakin on vielä hieman parannettava ja meidän on työskenneltävä sen eteen, että löydämme mallin, joka antaa meille kestävällä tavalla mahdollisuuden toimittaa apua tehokkaasti. Kiitokset kollega Ryvi ja sitten kollega Tikau având în vedere creterea numărului uh, a frecvenei sen kuinka paljon enemmän kuinka vakavampia humanitaariset kriisit uh, maailmassa eri alueilla ovat. Olen tyytyväinen siitä, että komissio on tehnyt aloitteen, jonka avulla nostetaan budjettia ja rahoitus uh, kaudeksi 2000 14 asti, 114 miljoonaa vuodessa niin tulee enemmän edelleen hätä. Apu varasta on nostettu 2,5 miljardilla ja on mahdollisuus myös käyttää käyttämättömiä varoja seuraavana vuonna tästä varastosta. On tärkeää ennakoida katastrofeja, ennakoida ennaltaehkäistä niitä ja toimia nopeasti niiden sattuessa sekä selvitä nopeasti kriiseistä. Olemme sitä mieltä, että nämä lapset, raskaana olevat naiset ja pienten lasten äidit, heidän pitäisi olla prioriteettina, kun myönnetään elintarvikkeita ja lääkeapua. Kiitoksia. Kiitokset kollega Tikau, sitten kollega Českova. Vážený pane předsedo, chtěla bych zdůraznit, že jedním z předpokladů vedoucích k zajištění... Haluaisin eh, tuoda esiin, että yksi teho tehokkuuden mittareita liittyy nimenomaan taloudelliseen valvontaan ja tehokkaaseen avunantoon. Meidän on arvioitava nämä tarpeet tietyillä alueilla. On hyvin paljon, mitä me voimme tehdä, varsinkin Afrikan sarvessa. Huolimatta laajasta humanitaarisesta avusta emme kuitenkaan näe, että siellä olisi onnistuttu. Sinne annetaan hyvin paljon taloudellista apua, mutta ei ole lainkaan selvää, kuka nämä taloudell- tämän taloudellisen avun saa. Sen vuoksi meillä pitäisi olla selkeät kriteerit, jotta voisimme myös määritellä, kuka tätä apua saa ja identifioida heidät. Uskon, että on erityisen tärkeää, että Euroopan parlamentti keskittyy tässä mietinnössään humanitaarisen avun tarkistamiseen, tavallaan tilin tarkastamiseen ja yhteistyöhön esimerkiksi YK kanssa. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten kollega Paska. Ďakujem za slovo. Eh, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, programy hum... Kiitos paljon puhemies, komission jäsen. Euroopan unionin humanitaarisen avun ohjelmat pyrkivät auttamaan katastrofien tai sotien konfliktien uhreja ovat keskeinen osa EUn toimintaa. Vastuussa oleva pääosasto komission puolella tekee yhteistyötä yli 200 kumppanijärjestön kanssa. Ja rakenteet totta kai vaihtelevat kovasti näiden järjestöjen kesken. EU antaa merkittävää rahoitusta, jonka kautta pyritään näitä uhreja auttamaan – Kuitenkin valvontamekanismit ja tehottomuus on otettava huomioon meidän hallintomme työskentelyssä. Siksi pidän Euroopan komission ehdotusta parantaa varainhoidon valvontaa humanitaarisen avun osalta hyvänä aloitteena. Tavoitteena olisi, että saadaan parempilaatuista toimintaa. Kiitos. Kiitos. Kiitokset kollega Pasca. Sitten seuraavaksi kollega Basescu. Kiitoksia puhemies. Tilastotiedot viime vuosikymmeneltä osoittavat, että luonnonkatastrofeja sattuu yhä useammin maailmassa samaan aikaan EUn humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun talousarvio on, on nousussa, on keskeistä, että äh, varainhoito on hyvä, koska tarvitsemme pluralistista humanitaarista budjettia. Meidän on säilytettävä tasapaino ennakoivien toimien rahoittamisen ja hätäavun välillä. Euroopan unionilla pitää olla virallisia mekanismeja, joilla voidaan ennaltaehkäistä mahdolliset väärinkäytökset. Avoimuus ja yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa on tärkeää. Samoin Euroopan unionin on varmistettava johdonmukaisuus humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyöavun välillä. Muussa tapauksessa sillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia paikallisiin markkinoihin. Esimerkiksi liiallinen elintarvikeapu voi lannista paikallista tuotantoa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin Basescu. Kiitokset. Ja sitten vielä viimeiseksi kollega Silvestris. Grazie, Presidente. Tutto quello che emerso... Kiitoksia puhemies. Kaikki se, mitä täällä keskustelussa on kuultu, uskon, että komissio voisi kiinnittää siihen erityistä huomiota kun se pohti humanitaarisen avun rahastoa ja sitä, että olisi vahvistettava unionin ponnistuksia tähän suuntaan. Niin kuin aivan oikein, kun se kollega Basescu sanoi, on erotettava toisistaan ennaltaehkäisyyn tarkoitetut toimet ja hätäapu. On todella tarpeen saada aikaan avoimia, avoimempia varojen jakamismekanismeja. jotenkin aika sitten he esitti kysymyksen, joka koski tila, tilanteen, joka oli Italian lehdissä. Kyseessä oli nuori työtön, joka oli kansalaisjärjestössä pyytämässä rahoja ilman mitään sopimusta, ilman minkään tyyppistä koordinointia. Siitä tuli sitten tällainen, tällainen tekotyöpaikka, ryhdytään vain hakemaan tukiaisia näiden järjestöjen kautta on taattava avoimuus näissä mekanismeissa ja toimissa. Kiitoksia. Kiitokset äh, kollega Silvestris. Ja sitten vielä komission nimissä komission jäsen Georgieva, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa ilmaisemalla komission ja oma äh, kiitokseni, mutta erityisesti kiitollisuuteni humanitaarisen avun henkilökunnalle täällä Brysselissä ja yli 40 maassa, jossa he pyrkivät auttamaan humanitaarisissa katastrofeissa. Työ on usein vaikeata, vaarallistakin. Ja he tekevät erittäin hyvää työtä meidän veronmaksajiemme rahoilla ja tätä me arvostamme kovasti. Elämme aikoja, jolloin katastrofien määrä on lisääntynyt, konfliktit ovat monimutkaisempia ja tarpeet humanitaarisen avun tarpeet kasvavat, mutta varan, varojen määrä ei. Ja nyt on hyvin tärkeää se, millä tavalla me käytämme veronmaksajiemme rahoja tehokkaalla tavalla. Ja tässä yhteydessä olen hyvin kiitollinen esittelijälle ja koko parlamentille niistä ohjeista, joita te meille annatte. Haluaisin painottaa neljää asiaa. Ensinnäkin Tämän mietinnön laatimisaika on erinomainen meidän kannaltamme sen vuoksi, että me olemme tarkistamassa meidän puitesopimus, ja me pyrimme vahvaan valvontaan ja monitorointijärjestelmään, kun seuraamme operaatioimme nopeutta. Nopeus ei ole meille mitään luksusta, ei, vaan se tarkoittaa sitä, että veronmaksajiemme joutuvat maksamaan vähemmän. Ja tässä yhteydessä me kiinnitämme erityistä huomiota luonnollista myös YK on, on ihan oikein sanoa, että meidän on jatkossakin pyrittävä työskentelemään YK järjestelmän uudistamisen puolesta ja että nämä YK eri raportit annetaan myös meidän käyttöömme. Te olette ottaneet hyvin hyvän lähestymistavan tässä, että te haluatte valvoa meidän kumppaneitamme. Joka vuosi me saamme meidän kumppaneiltamme raportin, ja saamme tietää, ovatko he saavuttaneet sitten nämä korkeat tavoitteet, joita heille on asetettu. Me pidämme myös hyvänä tällaista tulosmäärätietoista toimintaa. Joka vuosi me käytämme 1,1 miljardia euroa auttaaksemme konfliktien ja katastrofien uhreja ympäri maailmaa. Ja tätä kautta olemme saavuttaneet 146 miljoonaa uhria, antaneet heille ruokaa, vettä, suojaa, lääketieteellistä hoitoa ja tätä kautta luonnollisesti sitten myös vähentäneet eh, konfliktien laajentumisriskiä ja sitä kautta maailman eh, vakauden vaarantumista. Me haluamme saada eh, rahallamme hyviä tuloksia. Kolmanneksi, nämä suositukset, joita te olette tehneet eh, liittyen eh, katastrofien määrän vähentämiseen ja kehitystyön yhteistyöhön. Tämä on ainoa keino, jolla voimme leikata humanitaarisia kustannuksia tulevaisuudessa. Nyt jo käytämme 8-10 prosenttia humanitaarista avusta eh, katastrofien riskin vähentämiseen. Ja me olemme tehneet tästä yhden prioriteetin komission jäsen Piibalksin kanssa. Sen vuoksi, että kaikkein parhaiten voi auttaa kehityksen kautta. Lopuksi me olemme sitoutuneet siihen, että integroimme työhömme systemaattisen kustannushyötyanalyysin jotta voisimme esittää projekteja ja ohjelmia, jotka täyttävät ne vaatimukset eh, saada parhaat mahdolliset tulokset Euroopan veronmaksajien rahoilla. Voitte olla varmoja siitä, että me olemme eh, kumppani, joka todellakin seuraa tarkkaan, mitä tehdään näinä säästötoimien aikana muiden auttamiseksi ympäri maailmaa. Kiitos. Kiitokset kollega Georgieva. Asian käsittely on nyt päättynyt. Myös Ehrenhausin mietinnöstä äänestetään kello 12 tänään ja keskeytän istunnon kello 12 asti.